sitten palaamme myös näihin pidemmän aikavälin tavoitteisiin, eli myös tuohon vuoteen 2030. Kiitoksia kollega Hedegaard. Keskustelu on päättynyt. Seuraavaksi esityslistalla on vuorossa päätöslauselmaesitys elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelossa annetun asetuksen muuttamisesta. Tässä on lausunto laadittu ja sitten sitten aloitammekin poliittisten ryhmien puheenvuorolle. Sumansa aloittaa. Äh, vuodesta 2006 äh, on ollut voimassa tämä asetus, tässä on lopu, tämä on loputon tarina, jota ei pantu täytäntö. Edelleenkin puuttuu äh, ravintoarvoprofiilit. Miksi? No, koska se on sellainen konsepti, joka ei ole tieteellisesti läpivietävissä. Monet parlamentissa ovat sanoneet, että viime kädessä ravintoaine ravintoarvoprofiilit voidaan kyllä päättää. Tämä oli myös Euroopan komission pääosa, terveyspääosaston linjaus. No, miksi tämä profiilit eivät toimi? Niin elintarvikkeita ei voida jakaa huonoja hyviin elintarvikkeisiin. On vain yksi hyvä ja vähemmän hyvä ravinto tai elämäntapa eikä kukaan no, loppupeleissä elä vain yhdellä elintarvikkeella. Siinä mielessä ei ole mitään mieltä lähteä arvioimaan yksittäisiä elintarvikkeita. Tätä linjaa olemme aina edustaneet kristillisdemokraattisella EPP-ryhmän tasolla. Nyt komissio on luonut mielivaltaisen ehdon tällaista, äh, tällaista terveystarkastusta varten ja että lähdetään äh, tavallaan kyökin kautta tuomaan yksittäisten tuotteiden profiilia, jos sitten sokerin raja-arvo on äh, äh, reunaehto, niin siitähän saadaan sitten tällainen ravintoarvoprofiili. Tällöin komissio todellakin toimii lainvastaisesti, vastaisesti, koska se unohtaa laillisen järjestyksen, jolla profiileja laaditaan, niin kuin se asetuksessa on määritelty. Minä vastustan komission ehdotusta näiden kleimien osalta. Se on peri, per, per, periaatteellista ää, tyyliä. Eihän voida hyväksyä sitä, että ikään kuin kyökin kautta sitten vähitellen yksittäiset tuotteet sitten saavat eli, ää, ra, tällaisen ravintoarvoprofiilinsa. Eihän se ole kuitenkaan ollut tarkoitus. Nyt jos komissio saa tämän aikaan, niin sitten kukaan ei vastusta sitä, että konsepti voidaan panna täytäntöön, mutta ei voida hyväksyä sitä, että, että myös neuvosto ja EFSA vastaisesti lähdetään näitä äh, vaatimuksia esittämään. tässä ikään kuin ei, ei piitata yhtään mitään siitä, mitä tutkijat ja tiete, tieteilijät sanovat, koska me teemme mitä lystäämme. Minäkin kannatan, ei minäkään ei se ole kiva, että ihmisiä mainostetaan paksuiksi. Kiitoksia kollega. Sitten Charles de kaksi minuuttia. Tack för det här formen, eh, Fru kommissär, kollegaer. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, EPP-ryhmä. Rouva Sommer toivovat, että tehtäisiin loppu näistä elintarvikkeiden terve, terveysväitteistä, jossa todetaan, että hiilihydraatit estävät asianmukaisen elämän. Me haluamme ehdottomasti tällaisia elintarvikkeiden ilmoituksia, mutta jos EPPT ja Someri olisi seurattava, niin mm, lopputulos olisi päinvastainen ja seuraus olisi sellainen, että nämä ravintoarvoprofiilit löytyisivät suklaapatukoista ja karamellista ja sitten supermarketissa voidaan sanoa, että suklaapatukka tekee hyvää aivoillesi. Tämä, tästä ei ole mitään hyötyä. Tämä palvelee ainoastaan suurten kansainvälisten yritysten etuja, kuten Nestlen ja muiden etuja, eikä se ole kansalaisten etu. Olen sitä mieltä, että tällainen sekaannus olisi vältettävä näin näiden terveysväitteiden ansiosta ja haluaisin tukea komission aloitetta sellaisena kuin se on. Komissio pyrkii rajoittamaan terveysväitteiden käyttöä. Komissio ei halua kieltää näitä kielteisiä väitteitä esimerkiksi sokerin määrää limonadeissa ja muuta. Uskon, että tällaisia väitteitä voi olla, jos voidaan näin välttää sen tyyppiset sairaudet, sairaukset, kuten syöpä, diabetes tai sydän- ja Olen sitä mieltä, että ei pitäisi myöskään sanoa niin, että kansalaisilla Mm, pitäisi olla selvää kuvaa siitä, mikä on tervettä tai mikä ei, vaan olisi vastustava EPP-ryhmän toiminta, jossa haluttaisiin kieltää kaikki nämä terveysväitteet. Kiitoksia kollega Schaldemose. Sitten kollega Schlitter, kaksi minuuttia. Tack, herr förslag med för begrepp. Kiitoksia. Komissio on tehnyt ehdotuksen jossa on pikkuisen rajoitettu vain tätä terveysväitettä ja tämän toimenpano tulee olemaan vaikeaa. Ja kysymys kuuluu, että jäsenvaltioillahan on omat järjestelmänsä ja meillä on varmasti nyt enemmistö, joka on kuitenkin sitä mieltä, että jos vaikkapa pakettipakkauksessa lukee, että hiilihydraatit, hiilihydraatit edistävät normaalia aivotoimintaa, niin en tiedä, pitäisikö EU-tasolla olla sääntö siitä, että miten, minkälainen tämä hiilihydraatin osuus tässä elintarvikkeessa sitten pitäisi olla. Komissio, parlamentti ja ministerineuvosto kantavat vastuunsa ja sanovat, että no, ei ole mitään järkeä äh, antaa lupia tällaisille terveysväitteille, jos ei ole loppujen lopuksi mitään järkeä. No nyt meillä on sitten tässä tällainen ehdotus ja uskon, että tämä tarkoittaa sitä, että väitteet ja ilmoitukset, niin niissä pitäisi tarkkaan sanoa, että missä esimerkiksi sokeria on ja, ja kuinka paljon. Minusta tuntuu, tässä nyt itse asiassa halutaan sitten antaa täydellinen kielto. Emme me tiedä, että missä, voidaanko tällainen prosessi jossain vaiheessa viedä päätökseen ja johtaako se sitten siihen, että tällaiset tiedot tuotteissa, jotka ovat ihan järjettömiä, Suurin osa väestöstä ja suurin osa hallituksista varmasti on sitä mieltä, että me emme voi antaa tällaisia sääntöjä elintarvikkeita varten. Sellaiset tiedot, joita haluamme, joita väestö haluaa elintarvikkeista ja joita nautitaan suurimman niin niissä on järkeä, mutta meidän ei pitäisi elintarvikkeiden hiiliratien riskiä ryhtyä käsittelemään. Kiitoksia sinne puheenvuorot. Käsiä menettely alkaa kollega McGinnesillä. Lyhyesti puhemies, tämän tyyppinen keskustelu kyllä pidättää meidän päivällisiltä, koska puhumme sillä tavalla ateriasta, jotka panevat ihmiset sekaisin. Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa, emme halusi mitään naurettavia leimoja elintarvikkeisiin. Meillä on monta kertaa elin, naurettavia leimoja elintarvikkeista. On selvää, että ihmiset ovat yhä enemmän ymmällään huolimatta tästä ää, suuresta tietomäärästä. Se valitsee suuri hämännys ja sekaannus kun puhutaan kulutuksesta ja terveellisistä ruokavalioista. Puhumme tietystä elintarvikkeesta, joka on kuulemma hyvää ruokaa, niin sitten tavallaan pistää muut varjoon. Meidän täällä on hyvin varovaisia tämän informaation kanssa. Meidän täytyy olla selkeää myös niissä viesteissä, joita me välitämme että onko sitten se, kun moni, moninaisuus on hyvä ja joskus tällaiset etiketit vievät nämä hyvät puolet elintarvikkeesta pois. Kiitoksia kollega ja Sitten lopuksi tässä menettelyssä kollega Kanbach. Kiitoksia. Halusin tosiaan vain korostaa sitä, että minkä takia me otimme ylipäätään terveysvät asetuksen käyttöön. Tarkoitus on, että kuluttajat saisivat varmuutta eikä heitä har- johdata harhaan. Eli silloin kun väite on tuotteessa, niin silloin se on tieteellisesti todistettu, että siitä on jotain hyötyä. Sen pitäisi tässä olla osviittana. Eli voin täysin tosiaan yhtyä näihin edellisiin puheenvuoroihin. Kollega Kadenbach sitten lopuksi komissaari Hedegaard. Thank you very much, President. Kiitoksia puhemies, hyvät jäsenet, komission Bor, komission jäsen Borin puolesta esitän hänen kantansa tähän asiaan. Komissio on ehdottanut, että rajoitettaisiin terveysväitteiden käyttöä koskien hiilihydraattien osuutta aviojen toimintaan, erityisesti monenmutkaisissa hiilihydraateissa. Näin väitteitä voitaisiin tuotteisia, joissa on vähän sokeria ja tuotteissa, joissa on luonnollista sokeria hedelmissä ja hedelmämehuissa esimerkiksi. Voitaisiin estää sellaiset väitteet, jotka sisältävät lisättyä sokeria, kuten limonadeissa, kakuissa ja kekseissä. Minun on todettava, että tällä hetkellä tällaisia terveysväitteitä on jo markkinoilla eikä mitään rajoitteita ole näihin sokerimääriin. Elintarvikeyritykset yritykset voivat käyttää näitä väitteitä edelleen ennen kunnes lopullinen päätös on lainsäädännön tasolla tehty. Siksi on tärkeää, että komission ehdotus, jolla käyttöä rajoitetaan, saa tukea. Komission jäsen on sanonut, että tiukoilla ehdoilla näitä väitteitä voitaisiin e- e- käyttää, kun saadaan kansallisetkin suositukset, eri saantisuositukset. Näistä asioista on laajasti keskusteltu jäsenvaltioissa ja on hyväksytty lähes yksi mielisesti lisättyä sokeria sisältävää, sisältävien tuotteiden väitteet voisivat toimia mainostavana tekijänä ja vaikuttaa ruokavaliostrategioihin kansallisesti päätöslauselmisen teksti on epäselvä. Siinä on polarisoituneita mielipiteitä yhteeltä Osa MEPestä tukee Envivaliokuntaa siltä pohjalta, että komissio on ylittänyt delegoitunut voimavaltuudensa ja näin mikä tahansa tuote, jossa on hiilihydraatteja, myös lisättyä sokeria voisi käyttää tällaisia väitteitä. Toisaalta osa mepeistä tukeen päätöslauselmaan todeten, että väitteet ovat eh, eh, harhaanjohtavia kuluttajille, koska niillä edistetään sokerikäyttöä ja tällaista ei pitäisi hyväksyä. Tämä ryhmä haluaisi, että väitteet kiellettäisiin kaikilta elintarvikkeilta. Hyvät jäsenet, hyvä puhemies, jos päätöslauselma tässä parlamentissa hyväksytään, asetus joka mahdollistaa väitteet tiukoilla sään eh, raja, reunaehdoilla ei, sitä ei hyväksyttäisi ja näin markkinat jäisivät ilman minkäänlaisia rajoituksia koskien näitä eh, väitteitä, kun kyseessä on eh, sokerilliset sokari. Kollegio ja komission jäsen Borg pyytää, että jäsenet eivät tukisi tätä päätöslauselmaa. Jos se hyväksytään, tällaisia terveysväittämiä voitaisiin edelleen käyttää. Kiitoksia arvoksi jäsen Helgaard. Keskustelun päätteeksi on B70437 vuodelta 2013 esitetty ympäristövaliokunnasta ja keskustelu on tähän päättynyt.